ja jatkuvasti hy- hyökätään meppejä vastaan, mitä tulee heidän ilmaisuvapautensa. Tätä tullaan käyttämään jatkossa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavana. Jos siihen ei ole mitään huomautettavaa, niin voimme katsoa pöytäkirjan hyväksytyksi. Sitten siirrymme äänestyksiin. Ensin äänestämme Lainenin mietinnöstä liittyen eläinten tuontiin. äänestys. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 553 ääntä, 533 puolta, äänestä puolesta. Seuraavaksi Seuraavaksi No niin. Joko olette valmiita? No niin. Seuraavaksi Materan mietintö. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto liettua ja huonekalujen valmistus. Nimenhutuäänestys Äänestys alkaa. Ja äänestämme määräenemmistöllä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 558 puolesta. Seuraavaksi Materan mietintö. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttö, liettua ja vaatteiden valmistus, ja tähänkin tarvitaan määräenemmistö. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 560 62 ääntä puolesta. Seuraavaksi yksinkertaistulle menettelyllä äänestämme Gigoldin mietinnöstä mietintövuotoisesta lausumasta euroalueesta ja julkisesta taloudesta 2009. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Bolsin mietinnöstä Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittäminen. Tarkastelemme päätöstä, johon ei ole tehty tarkistuksia. Äänestämme salaisella äänestyksellä artiklan 179 mukaisesti. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty 488 ääntä puolesta. Seuraavaksi Ajala Senderin mietintö. Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen Milan Martin Schwigle. Ja Ajala saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Señora Ayala. Ayala, olkaa hyvä. No, señor presidente, renuncio. Puhemies, en halua puheenvuoroa, koska äänestämme nopeammin. Kiitoksia. Bravo. Näin ollen äänestämme Ayala Centerin mietinnöstä liittyen Milan Martin Schwiklin nimittämiseksi tilintarkastustuomioistuimeen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 549 ääntä puolesta. Seuraavaksi äänestämme Rasa Budbergiten nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty 545 ääntä puolesta. Äänestämme Kersti Kaljulaidin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty 561 ääntä puolesta. Sitten äänestämme Igor Ludborskin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty 557 ääntä puolesta. Äänestämme Shabakul Fazakasin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty 348 ääntä puolesta. Sitten äänestämme Ladislav Balkon nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty 556 ääntä puolesta. Äänestämme Louis Gallian nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty 553 ääntä puolesta. Äänestämme Augustin Gubikin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty. 568 ääntä puolesta. Sitten äänestämme Jan Kinstin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty 558 ääntä puolesta. Ja sitten äänestämme Ewin Ushin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nimitys on hyväksytty 573 ääntä puolesta. Onnittelumme uusille tilintarkastustuomioistuimen jäsenille ja myöskin toivomme heille menestystä uudessa työssään. Sitten äänestämme Lambsdorffin mietinnöstä suositusneuvostolle yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 65. istunnosta Kukaan ei vastusta, joten suositus voidaan katsoa hyväksytyksi. Sitten äänestämme neljästä päätöslausumaesityksestä liittyen toiseen romaniväestöä käsittelevän eurooppalaiseen huippukokoukseen. Tarkistelemme yhteistä päätöslauselmaesitystä seitsemältä poliittiselta ryhmältä. Rova Lambert saa tehdä nyt suullisen tarkistuksen. I would like to move an oral amendment. Haluaisin esittää suullisen tarkistuksen, joka tuli 7a uudeksi. Se on siellä äänestyslistassa ja ymmärrän, että siinä on poliittisten ryhmien tuki, jotka ovat tämän päätöslauselman allekirjoittaneet. Ja sitten tulee siis uusi ko- kohta seitsemänä olisi vaatii jälleen Euroopan unionin komissiota kehittämään kattavan eurooppalaisen strategian – Eh, romaniväestön mukaanottamiseen välineenä sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan ja romanien syrjinnän torjumiseen Euroopassa. Kiitoksia. Vastustaako joku Lamberin suullista tarkistusta? Ei, selvä. Eli sitten voimme äänestää siitä. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Roma Ernst ehdottaa suullista tarkistusta. Tarkistukseen yksi. Ernst, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Meillä on kaksi tarkistusta. Siis tarkistus tarkistukseen. The Council and haluamme sieltä pois. Ja tämä kuuluu sitten seuraavaksi, että pyytää jäsenvaltioita pidättäytymään pakotetuista kotimaahan palauttamisista koskien vähemmistöjä, jos he kohtaavat kodittomuutta ja syrjintää koulutuksessa, sosiaalisessa suojelussa, työllisyydessä sen jälkeen, kun he ovat pakolla palautettu. Kiitoksia. Vastustaako joku Ernstin tarkistusta? Eli yli 40 henkeä nousi pystyyn, joten tästä tarkistuksesta ei voida äänestää. Äänestämme tarkistuksesta yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten Svoboda ehdottaa nyt suullista tarkistusta kohtaan 18. Svoboda, olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Myöskin itse hylkäsimme tämän äskeisen, koska se oli liian terävä muotoilu, mutta jossakin maissa on ongelmia, joissa romaaniväestöä palautetaan ilman, että on niitä olosuhteita, että romaaniväestö siellä voi elää turvassa ja rauhassa ja vast- asianmukaisissa inhimillisissä oloissa. Meillä on kuitenkin pidättyvämpi muotoilu koska nyt on joissakin maissa tämä visumivapautus, sitä käytetään väärin äh, tällaisiin äh, pakolaishakemuksiin, mutta meidän tekstissämme olisi sitten englanniksi äh, Länsi-Balkanin maihin, joissa he saattaisivat kohdata kodittomuutta ja syrjintää koulutuksessa, sosiaalisessa suojelussa ja työllisyydessä. Toivon, että ne, jotka äskeisen hylkäsivät, että nyt voisivat hyväksyä, että tämä miedompi muotoilu voitaisiin hyväksyä. Vastustaako joku Svobodan suullista tarkistusta? Ei. Eli sitten voimme äänestää. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätöslausumaehdotuksesta nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 572 ääntä puolesta. Sitten äänestämme kansallisvapauksien valiokunnan mietinnöstä ja artiklan 151 nojalla puheenvuoro on pyytänyt Cashman. Cashman, teillä on kolme minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, President. Um... Puhemies, haluan teidän tietävän, että minä olin alun perin esittelijänä Frontex-päätöksestä ja suosittelin, että hyväksymme tämän näiden poikkeustoimien vuoksi, joita tarvitaan, jotta voidaan pelastaa ihmisiä merellä, erityisesti Eteläisellä välimerellä. Valiokunta ei minua tukenut ja sen vuoksi tästä mietinnöstä vidin nimeni pois. Ja suosittelen eh, parlamentille, että hylätään tämä päätösaselma, jota on edessä tarvitaan 369 äh, hyväksymiseen, mutta suosittelisin, että päätösasema hylätään, josta ollaan nyt äänestämässä. Kiitoksia. Nyt komission jäsen Malmström saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies, parlamentin jäsenet. Tässä on kyseessä äh, päätös, joka täsmentää Schengenin säädöksen, mitä tulee siihen, miten valvotaan ulkorajoja Frontex-toimien yhteydessä merialueilla. Tämä on välttämätön päätös ja auttaa jäsenvaltioita ja Frontexia turvaamaan ulkomerelle paremmin. Tiedätte, että pakkolaisia tulee yhä enemmän tähän aikaan vuodessa. Täällä on ehdotuksessa erittäin tärkeitä periaatteita ja selvennyksiä säännöistä, joita rajavartioston pitää noudattaa, kun valvovat merirajoja. Esimerkiksi periaate, periaatteena olla kääntämättä suuria joukkoja takaisin ja ottaa huomioon haavoittuvaiset henkilöt ja alaikäiset, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa. Ja kerrotaan myös, minkälaista apua pitäisi antaa vaarassa oleville ihmisille merellä ja mihin heidät pitäisi pelastuksen jälkeen sijoittaa. Monet täällä parlamentissa ovat pyytäneet näitä periaatteita noudateksi vuosien ajan ja nyt lopultakin ne ovat lähellä ehdotukset tässä menetään, parannetaan myös tilannetta ja pelastetaan henkiä ja merivalvonta tulee tehokkaammaksi. Päätösluonnos on tuloksena erittäin tiukoista, vaikeista neuvotteluista jäsenvaltioiden kanssa ja asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi YK on korkea pakolaisedustaja on mukana saman maahanmuuttojärjestö, kansainvälinen sellainen. Näin annetaan paremmat puitteet harjoittaa kunnollista valvontaa näissä operaatioissa ja huomattavasti eurooppalaisen varoja myös tässä mukana. Mitä tulee juridisiin kysymyksiin ehdotuksessa komission käytäntö artiklaa 12 Schengenin rajasopimuksesta juridisena pohjana, koska säännöt koskevat rajavalvontaoperaatioita, ei rajatarkistuksia niin kuin ilmeisesti Euroopan parlamentin oikeuden yksikkö on sanonut, parlamentin jäsenten pyynnöstä komissio on tutkinut vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että ensinnäkin ei tarvitsisi avata uudelleen keskustelua asiasta ja toiseksi, että on selkeät säännöt hyväksyttynä silloin, kun Frontex-operaatiot alkavat. Ikävä kyllä emme ole löytäneet tällaista vaihtoehtoa. Tämän takia minä suosittelen parlamentin jäsenelle sitä, että ei hylättäisi näitä pitkiä, pitkään odotettuja uusia sääntöjä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten Busutil. Siis busu. Hetkinen, hetkinen Busutil. Siis hetkinen, hetkinen. Me emme voi aloittaa nyt tästä keskustelua Busutil. Joten teillä on nyt puheenvuoro, mutta me nyt emme avaa tästä keskustelua. Mr. Chairman, Puhemies, kaksi jäsentä on puhunut hylkäämisen puolesta, eikä se, mutta ei ketään sen puolesta, joka puhuisi puolesta. Eli olisi ihan reilu, että, joku, että nekin, jotka haluaisivat puhua Petrasalman puolesta, niin voisivat tehdä niin. Jos sopii, niin yksi minuutti vain. Haluaisin sanoa, että syy, miksi libe valiokunta hylkäsi nämä säännöt, ja sen vuoksi ehdottaa tätä pääsolauselmaa on hyvin yksinkertainen. Meille on kerrottu oikeudellisesta yksiköstä, ei kerran vaan kaksi kertaa, että komissio ylitti toimivaltuutensa, kun se näitä sääntöjä esitti. Ja sen vuoksi ne hylkäsimme. Todellakin haluamme näitä sääntöjä. Minä itse tulen maasta, joka näitä sääntöjä haluaa. Mutta emme halua, että komissio ylittää toimivaltansa. Ja sen vuoksi meidän pitäisi tukea tätä päätöslauselmaa. Muy bien, pues Vamos a pasar. No niin. Cashman. Ei, ei, ei. Cashman, ei. Emme nyt aloita tästä keskustelua, sanon jo. Cashman. me emme nyt aloita tästä keskustelua. Siis jos on työjärjestyspuheenvuoro, mutta sen täytyy siis oikeasti olla työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Puhemies, mitä enemmän keskustellaan siitä, mitä Jan sanoin, niin sitä kauemmin se menee. Ihan selvyyden vuoksi. Jos äänestätte vastaan, tuette toimenpidettä, joka mahdollistaa nämä kaappaukset merellä. Jos äänestätte tämän puolesta, niin ette tee näin. Tämä on ihan selkeää. Selvä. No niin, sitten äänestämme. Äänet puolesta äänet vastaan, hyväksytty. No, tarkistamme. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. määräenemmistöä ei saavutettu, eli hylätty. No niin. Sitten äänestämme Genreskan mietinnöstä liittyen budjetin 2011 painopistealueisiin. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 549 puolesta, 33 vastaan. Sitten tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme raukeaa. adopted. No, rejected. Vamos a ver. Katsotaan uudestaan. Me hylkäsimme tarkistuksen kahdeksan. Näin ollen äänestämme tarkistuksesta kolme kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 556 puolesta. Sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa on hylätty. 371 vastaan. Sitten tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 9 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 558 ääntä puolesta. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 354 vastaan ääntä. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 6 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 578 puolesta. 17, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä 18 tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy. Tarkistus on hyväksytty 383 puolesta. Sitten tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistamme tuloksen tarkistuksesta yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 374 puolesta. Sitten kohta 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme päätöslausumaesityksestä näin muutettuna. Nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. Se Äänestys päättyy. Hyväksytty 558 ääntä puolesta. Hyvät kollegat, nyt minulla on ilo kertoa teille, että meillä on täällä vieraita parlamentin välisessä yhte- yhteyksien puitteissa. Täällä on delegaatio Tunisian parlamentista, jota johtaa herra Salah Tabarki, joka on ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja, ihmisoikeusvaliokunnan ja ulkosuhteiden valiokunnan puheenjohtaja. Toitamme lämpimästi tervetulleeksi herra Tabarkin ja hänen valtuuskuntansa jäsenet. Ja haluan korostaa, kuinka tärkeänä pidämme heidän vierailuaan, joka on ensimmäinen vuoden 2005 jälkeen. Euroopan parlamentti seuraa mielenkiinnolla, miten poliittinen ja taloudellinen tilanne Tunisiassa kehittyy mehän olemme erittäin tärkeitä kauppakumppaneita, tai me olemme se Tunisian tärkein kauppakumppani. Suhteet, joita te saatte täällä aikaan meidän Magrebin valtuuskuntamme kanssa, mahdollistat sen, että Euroopan parlamentti saa aikaan institutionaaliset puitteet poliittiselle vuoropuhelulle tärkeistä kysymyksistä molemmille, kuten, kuten demokratiakehitys, oikeusvaltioperiaatteen kehittyminen näin ollen Toivotamme teille miellyttävää oleskelua ja hyvää yhteistyötä. Sitten Rova Tryppelin mietintö, 2011 talousarvion suuntaviivat muut pääluokat. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten äänestämme tästä ehdotuksesta näin muutettuna puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Vuorossa herra Skottaan mietintö maataloustuotteiden laatupolitiikka. On tehty korjaus, joka koskee kaikkia kieliversioita. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 411 vastaan ääntä. Sitten tarkoitus kolme nimen huutoäänestyksen, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 364 puolesta ääntä. Seuraavaksi tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksen, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 437 ääntä puolesta. Sitten neljä tässä raukeaa ja siirrymme äänestämään tarkistuksesta yksi nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 310 ääntä vastaan. Vuorossa koko päätöslauselmaistus näin muutettuna. Puolesta äänet. Vastaan äänet. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi herra Guerreron mietintö. Maailmanlaajuisen rahoitustalouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön. Puheenvuoron saa herra Guerrero. señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia kaikille niille, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä mietintöä. Haluaisin vain todeta, että kohdassa 31 on suullinen tarkistus, ja tästä on jo sovittu, ja luen nyt sen englanninkielisen version toisen osan. Katsoo siksi, että meidän pitäisi miettiä, miettiä sopimusta kyseisten maiden kanssa, jotta voisimme väliaikaisesti lykätä tai to, kumota köyhimpien maiden velat, jotka siellä voidaan noudattaa syklien vastaista finanssipolitiikkaa, joka lieventäisi kriisin vaikutuksia. Ehdottaa toimia, joilla voidaan lisätä velkojen avointa selvittämistä. Kiitos. Kiitoksia herra Guerrero. Joka tapauksessa herra Guerrero, jos emme ole saaneet väärää tietoa, tämä suullinen tarkistus koskee kohtaa 34 eikä 31. Tämä vaikuttaa siis tarkistuksen 34 toiseen osaan. No nyt tämä tuli selväksi. Vastustaako joku tätä tarkistusta, jonka herra Guerrero suullisesti esitti? Ei hyvä. Näin ollen, kun äänestämme tästä kohdasta äänestämme tämän mukaisesti, niin kuin herra Guerrero selitti. Sitten kohta seitsemän kahdessa osassa, nimen huutoäänestyksen ensimmäinen osa. Seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa nimenhuutoäänestyksen kalkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty 320 ääntä. Sitten äänestämme kohdasta 22. Herra Gerensonin suullinen tarkistus. Kiitoksia puhemies. Teille on tehty tällainen suullinen tarkistus ja se koskee kohtaa kaksi. Muistuttaisin, että 22 kohta liittyy globaalin hallintoon ja aivan erityisesti siihen, mistä G20 koostuu, joka, jos ei ole yhtään edustajaa kaikkein edistyneimmistä maista. tässä pyrimme korjaamaan tätä puutetta ja tekstiä ehdotan parlamentille vastaa juuri tähän tarpeeseen. Kiitoksia puhemies. Hyvä. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Herra Görensiltä. Me äänestämme siis kohta 22 plus tämä suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hylätty mielestäni, mutta me tarkistamme koneäänestyksenä, ei tullut selväksi. Äänestys alkaa. están marchando, ¿eh? ¿Has visto cómo se van? Queda. Hyväksytty. 282 puolesta. Seuraavaksi kohta 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 kohta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, me tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa kohta 31. Se cierra Äänestys päättyy. Hyväksytty 287 ääntä. Sitten toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Me tarkistamme tämänkin, jotta ei ole mitään ongelmaa asiassa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty 289 puolesta ääntä. Sitten 34. Tähän liittyy suullinen tarkistus herra Guerrerolta. Herra Kunpendit. No, Puhemies, äsken Tunisian valtuuskunnalle annettiin uploadit. Voisitko pyytää Tunisian valtuuskunnalta, jotta voitaisiin vaikuttaa siihen, että Taufik Ben Brik vapautettaisiin. Kaikki parlamentit pyytävät, että hänet vapautettaisiin. Eh, no en pyydä, koska te tässä jo pyyditte tätä. Näin aikaa säästyy. Sitten kohta 34. Täytyy suullinen tarkistus herra Gererolta. Äänestämme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme kohdasta. No hyvä sopii. Me tarkistamme toisen osan kohdassa 34. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty 345 puolesta ääntä. Sitten 36 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme toisen osan 36. Hän sakaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 294 puolesta ääntä. Seuraavaksi kohta 45. Ään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme kokonaisuudessaan ehdotuksesta puolesta. Puolesta vastaan tyhjää. Näyttää hylätyltä, mutta me tarkistamme, tarkistamme. Äänestys alkaa. Se Äänestys päättyy. Ja hyväksytty 283 puolesta. Pasamos. Pasamos. Pasamos a votar el... Seuraavaksi äänestämme herra Skiklunan mietinnöstä. Herra Svoboda, olkaa hyvä. Puhemies työjärjestyksestä. Olen iloinen tästä äänestyksestä niin kuin se meni, mutta sinällään se oli oma aloite mietintö, jossa, josta on sovittu toinen menettelytapa. Nyt sallittiin, että oma mietinnössä oli yksittäis kohtakohdalta äänestyksiä. Tämä pitää selvittää, muuten tulevaisuudessa tulee kaikkiin oma mietintöön näitä erillisäänestyksiä. Ehkäpä AFKO-valiokunnalta voidaan pyytää, että se tämän asian selvittää. Muuten koko tämä reformi menee ihan mitättömäksi, kun näitä tulkitaan eri tavalla näitä sääntöjä. Herra Svoboda, jos näin voidaan tehdä, että pyydetään erillisiä äänestyksiä päätöstyöstyksen mukaisesti, tai niin, niin kuin ryhmät on pyörtynyt, kaikkeahan aina voi tarkistaa. Kyllä asiaan voidaan palata tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä asia on näin. Nyt äänestämme herra Siklunan mietinnöstä EKPn vuosikertomus 2008. Äänestämme suoraan päätöslausumaisityksestä puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hyväksytty. Nyt olemme äänestäneet kaikki kohdat loppuun. Neuvostolla on väitetty, neuvostolla on tehty yhteisen kannan ensimmäistä käsittelyä vartan komissiosta myös, ja nämä aiheet löytyvät pöytäkirjoista. Parlamentilla on aikaa kolme kuukautta ottaa kantaa, ja tämä aikaraja alkaa huomisesta. Istunnon pöytäkirjat välitetään parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa ja me välitämme hyväksyt päätöslauselmat vastuullisille toimielimille sitten äänestysselityksiin. Romaniväestöstä ensinnäkin herra Paska.